perheen. Lopetan kohta. Tässä on kyse taistelusta homofobiaa vastaan. Puhemies keskeyttää ja sanoo, että valitettavasti joudun keskeyttämään teidät, koska meillä, meiltä aika loppuu. Olen pahoillani, mutta kaikille täytyy riittää aikaa. Intfeld kaksi minuuttia. Yes, thank you, chair. Kiitoksia, puhemies. En toista, mm, mitä kollegat ovat jo sanoneet, koska Varmasti olemme kaikki samoilla aaltopituuksilla. Vain muutama kommentti siitä, mitä EU-toimilevat asiassa tekevät. Ensinnäkin, niin kuin kolleganikin, olen hyvin iloinen ja ylpeä siitä, että meillä on ensimmäinen päätöslausuma intersukupuolisista henkilöistä. Esityslistalla tämä on hyvin vahva poliittinen signaali. Samanaikaisesti tarkastelemme päätöslauselmaa HLBT-ihmisistä ja toimintaluetteloa, jonka komissio kautensa alussa hyväksyi. Minun mielestä nämä kaksi päätöslauselmaa ovat tavallaan perintönä seuraavalle Euroopan parlamentille, mutta myös seuraavalle Euroopan komissiolle. Ja tämä on vetoomus vahvemman toiminnan puolesta, vieläkin vahvemman toiminnan puolesta kuin viimeisenä viime vuoden aikana, koska olen sitä mieltä, että vielä on paljon tehtävää, paljon on saavutettu, mutta jos katson esimerkiksi neuvoston tilannetta, niin panen merkille, että yhdessä viimeisimmistä neuvoston kokouksissa jäsenvaltiot eivät pystyneet edes sopimaan yhteisestä julkilausumasta koskien HLBTI-ihmisten oikeuksista. Olemme vieläkin eh, ikään kuin keskellä, kun testivät tällaisen, ja sitten syrjinnän vastainen direktiivi on myös blokerattu kymmeneksi vuodeksi ylikin, mutta panen myös sen merkitys, katson omaa parlamenttiamme, että parlamentin puhemies herra Tajani on yksi avainpuhuista maailmanlaajuisessa perhekonferenssissa, ja todennäköisesti on yksi homofobisista homofobisista mm, abortinvastaisista tapauksista koko maailmassa. Yhteisiä, yksi yhteisjärjestäjistä on Citizen Go-järjestö, joka on myös yksi niin sanotun Nashvillein julkilausuman kannattajista, joka on todella maailman homofobisin julkilausuma koko maailmassa. En tunne, että herra Tajani edustaa minua, kun hän osallistuu tällaisen tapahtumaan, niin sitten täällä puhuu HLBT-ihmisten oikeuksien puolesta. Tämä on tekopyhyyttä, jos ikinä sellaista jossakin on nähty. Kiitos. Thank you, Madam Kiitoksia. Ja sitten Reinke, kaksi minuuttia. Thank you, Madam Chair, Madam Commissioner. Kiitoksia puhemies, arvon komissaari. Hyvät kollegat, Euroopan parlamentti tuomitsee tällaiset normalisoivat hoidot ja operaatiot. Hyvin yksinkertainen, mutta merkitysrikas lause. Tällä monet historiaa muuttavat lauseet eivät ole kovinkaan mutkikkaita, vaan yksinkertaisia. Ja huomenna meillä on mahdollisuus todellakin tehdä historiaa, kun me äänestämme Eh, tästä ensimmäisestä intersukupuolisia koskevasta päätöslausumasta tässä parlamentissa. Ja kyllä, emme me tietenkään voi korvata kaikkea sitä kärsimystä, jota tällainen binäärinen sukupuoliagenda on tuonut monille ihmisille. Pakkohoidot, pakkosterilisaatio, pakkoleikkaukset, stigmatisaatio ja syrjintä. Mutta me voimme huomenna sanoa kirkkaalla äänellä, että me taistelemme sellaisen tulevaisuuden puolesta, jossa intersukupuolisten ihmisten oikeuksia tullaan pitämään yllä. Ja tämä viesti tulee kyllä myöhässä, mutta se tulee kuitenkin erittäin tärkeällä hetkellä, koska kaikki en HLBT-ihmisten äh, oikeudet ovat nyt äh, hyökkäyksen juhan alla. Äh, vuosikymmenien edistyksen jälkeen olemme nyt vaarassa ottaa takapakkia, ja jotta näin ei kävisi, niin Euroopan unionin täytyy hyväksyä strategia, siitä, kuinka voimme estää näin tapahtumasta. Tarvitaan uusi toimintaluettelo, kun puhutaan HLBT-oikeuksista, ja se on vähintä, mitä komissio voi tehdä, jotta voidaan seistä niiden takana, jotka taistelevat sen puolesta, että voivat elää niin kuin haluavat. Me haluamme, että komissio ryhtyy sellaisen konkreettisen toimen, että se antaa direktiivin mennä eteenpäin neuvostossa. Ja koman juttuun liittyen meidän täytyy varmistaa näidenkin ihmisten vapaa liikkuminen Euroopan unionissa. On ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimiin, jotta voidaan torjua HLBT-ihmisten syrjintää kaikkialla Euroopassa. Meidän täytyy tehdä tämä Euroopan kansalaisten puolesta. Kiitos. Thank you. Kiitoksia kovasti. Näin Puhujalista saatiin loppuun ja Chamba, ministeri saa puheenvuoron. Kiitoksia puhemies. Parlamentin jäsen arvoisa komissaari, haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia tilaisuudesta keskustella näin tärkeästä aiheesta tänään. Keskityn erityisemmin intersukupuolisten ihmisten oikeuksiin. Oikeuksien joita pitäisi olla kaikissa jäsenvaltioissa, ja tämä oli myös kysymyksenne aiheena. Haluaisin alussa todeta selvästi, että väkivalta ja syrjintä, niillä ei ole tilaa Euroopassa yhteiskunnassa. Euroopan neuvosto Euroopan neuvostolle on tämä on yksi prioriteettikysymys, pitää toimia kaiken tyyppistä syrjintää vastaan. Periaatteet ja arvot, jotka löytyvät EU-oikeusta, perusoikeuskirjasta ja EU-lainsäädännöstä, eivät ole neuvoteltavissa Niistä ei käydä kauppaa. Euroopassa sitoumus ihmisarvoon, suvaitsevaisuuteen, yhtäläiseen kohteluun on oikeusmukaisen yhteiskunnan pohja. Olemme myös tästä ylpeitä ja hyvästä syystä. Yhteiskunnistamme on tullut osallistavammat osallistuvampi kuin koskaan. Yhdessä olemme pyrkineet takaamaan yhtäläisen kohtelun naisille, vähemmistöille, sukupuoli, sukupuolivähemmistöille, vammaisille, uskonnollisen vähemmistöille, kaikenikäisille kansalaisille ja teemme jatkossakin työtä tämän suuntaisesti. Uskon, että EU-toimielimet ovat pitkälti samaa mieltä matkan suunnasta. Pyritään yhä suurempaa emansipaatiota pyritään kohti e-, vapautumista ja suvaitsevaisuutta. Olen tyytyväinen, että neuvosto on hyväksynyt lainsäädäntö, joka estää syrjinnän, joka perustuu asioihin, jotka on luettelut 19 perussopimuksessa mutta syrjinnän vastainen laki on vielä epätäydellistä. Syrjintä tapahtuu vielä. Täällä on usein muistuttu siitä, että neuvosto ei ole vielä käyttänyt kaikkia keinoja hyväkseen lainsäädäntömielessä, mutta nyt haluaisin käsitellä erityisesti syrjintää ja väkivaltaa äh, itäsukupuolisia ihmisiä kohtaan. Te puhuitte toista kärsimyksestä kysymyksessä, jotka olette tehneet tänään komissiolle ja neuvostolle. Olen ylpeä, että voin muistuttaa, että 2000 16. kesäkuussa neuvosto vastasi reagoi positiivisesti komission luetteloon toimista, jolla edistetään HLBTI-tasa-arvoa. Neuvosto hyväksyi julkilausuman joka pyrkii edistämään tasa-arvoa eh, homoseksuaaleille, biseksuaaleille, transsukupuolisille ja intersukupuolisille. Tämä oli historiallinen hetki todellakin. Päätelmissä neuvosto kehotti komissiota edistämään erilaisia toimenpiteitä jotka löytyvät toimintaluettelosta ja raportoimaan säännöllisesti saavutetusta edistyksestä. Ne neuvosto kehottaa myös jäsenvaltiota ryhtymään toimiin ja to, toimimaan syrjintää vastaan, joka perustuu se, seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoliseen identiteettiin. Tietenkin jäsenvaltioiden vastuulla on vastata tähän huutoon. Arvoisat parlamentin jäsenet, kun edistetään yhtäläistä kohtelua, se on yhteistä toimintaa, jossa meidän kaikkien pitää olla mukana. Mitä tulee EU-tason yhteistyöhön, komission toimintalistaan, hyvä käytetään on tervetullutta. Komissio on ryhtynyt myös arvokkaiseen tiedottamiskampanjointiin. Perusoikeusvirasto on antanut myös arvokkaan panoksensa, kun se on kartoittanut tilannetta intersukupuolisten parissa mukaan lukien ongelmat, joista he kärsivät syntymärekisteröinnissä ja miten he joutuvat läpikäymään turhia leikkauksia ilman, että he pystyvät antamaan tietoista suostumustaan. Tämä liittyy lääketieteelliseen etiikkaan, josta jäsenvaltiot ovat vastuussa ja ovat syntymärekisteröinti on myös kansallinen kysymys. Ja todellakin, kun puhutaan tarke- muista kysymyksistä, jotka on käsitelty tässä otettu esiin kysymyksessä, niin jäsenvaltiolla on päävaltuutusasioissa, mutta tämä tarkoittaa sitä, etteikö tähän liittyisi eurooppalaista ulottuvuutta. Tietenkin on. Kuten te tiedätte, luokka intersukupuolisuus ei ole mukana luettelossa, jonka pohjalta ei saa syrjitä, syrjiä, mutta uskon, että on ilmeisen selvää, että yhtäläinen kohtelu koskee myös intersukupuolisia ihmisiä, ja tämä on täysin yhteisten eurooppalaisten arvojemme mukaista. Ja kun kampanjoimme osallistavuuteen, me haluamme edistää ja puolustaa arvojamme. Tätä kautta me kaikki hyödymme rakentavasta keskustelusta, mielipiteen vaihdosta mukaan lukien tämä keskustelu, jota tänään käymme parlamentissa ja huomenna tästä sitten äänestetään. Kiitän teitä teidän huomiostanne. Haluaisin vain muistuttaa teitä siitä, että Romania puheenjohtajavaltiona on ottanut syrjinnän vastaisen toiminnan yhdeksi prioriteettikysymykseksi ja olemme todellakin tämän takiakin ylpeitä, että olemme mukana tänään. Now. Kiitoksia kovasti ministeri ja Jourova, komissaari. Madam President, honorable members. Puhemies, arvoisat jäsenet. Ehkä voin aluksi kiittää parlamenttia siitä, että se on ottanut esille tämän keskustelun HLBTI-ihmisten syrjinnästä. Komissio on sitoutunut edistämään HLBTI-ihmisten tasa-arvoa ja tyytyväinen siihen, että parlamentti on varmistanut näistä asioista raportoinnin ja ennen kaikkea intersukupuolisten henkilöiden oikeuksien pitämisen korkealla asialistalla. Juuri tästä syystä olemme julkaisseet listan toimista tasa-arvon edistämiseksi vuonna 2015. Ensi kuussa esitämme kolmannen kertomuksen tuon toimintalistan täytäntöönpanosta. Panaa, palaan siihen vielä tämän alkupuheenvuoron lopussa. Ehkä voin todeta joitakin seikkoja ongelmista, jotka liittyvät intersukupuolisiin. Me kaikki tiedämme, ja kuten te mainitsitte, moneen kertaan heillä on vakavia ongelmia, koska he eivät vastaa nykyisiä luokitteluja miehen ja naisi, miehiin ja naisiin ja leikkaukset, joihin he voivat joutua, ovat äärimmäisen huolestuttavia, koska he eivät voi antaa ennakkosuostumustaan nuoren ikänsä vuoksi. Mutta Euroopan unionin sopimusten mukaisesti terveyspolitiikan ja terveyspalvelujen tarjoaminen ovat jäsenvaltioiden vastuualuetta. Komissio kunnioittaa subsidiariteettia tällä alueella ja näin tämä koskee myös noita leikkauksia, joihin nuoret intersukupuoliset henkilöt voivat joutua. Nämä ovat yhtä lailla jäsenvaltioiden vastuualuetta. Transsukupuolisten osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että asian kuuluvia lakeja sovelletaan viimeisimpien kansainvälisten ihmisoikeusstandardien mukaisesti. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on linjannut, että pakkosterilointi on rikkomus yleissopimuksen artiklaa 8 vastaan. Nyt palaan siis tuohon meidän toimintaluetteloomme, jolla pyritään edistämään HLBTI-ihmisten oikeuksia. Tässä toimintaluettelossaan komissio on ryhtynyt moniin eri toimiin tietoisuuden lisäämiseksi. Kyseessä on nimenomaan ne ongelmat, joita HLBTI-ihmiset kohtaavat. Meillä on uusi kertomus tilanteesta Euroopassa ja me annamme myös taloudellista tukea kansalaisyhteiskunnan järjestöille, jotka pyrkivät edistämään transsukupuolisten ja intersukupuolisten tasa-arvoa. Me, me järjestämme myös hyvien käytänteiden vaihtoa jäsenvaltioiden välillä näistä asioista. Parlamentin vaatimuksesta meillä on ollut myös HLBTI-pilottihanke, joka on keskittynyt ennen kaikkea erityisiin terveys- kysymyksiin, joita trans- ja intersukupuolisilla on. Komissio myös seuraa ja panee täytäntöön olemassa olevia oikeuksia vapaan liikkuvuuden direktiivin pohjalta. Komissio on tyytyväinen äskettäiseen Commons-tapaukseen ja se seuraa jäsenvaltioiden kykyä noudattaa EU-lainsäädäntöä, joka koskee sukupuolista suuntautumista ja tasa-arvoista suhtautumista siihen. 2019 jatkamme tätä tänä vuonna. Meillä on uusi eurobarometri syrjinnästä, jossa on myös HLBTI-tasa-arvoa koskevia kysymyksiä. Ja tämä tutkimus tulee toteutumaan. Tämä kaikki antaa meille merkittävää tietoa, joka auttaa meitä kohdentamaan tulevia toimiamme. Tämä on arviointivuosi ja valmisteluvyö tulevaisuutta varten päivitettyä HLBTI-toimintaluetteloa varten voidaan käynnistää. Se pitäisi sitten saada aikaan uudessa vahvistetussa komissiossa ja vahvistaa myös parlamentissa. Komissio on sitoutunut siihen, että se luovuttaa HLBTI-tasa-arvoa edistävän työnsä seuraavalle komissiolle, ja minä vahvasti suosittelen seuraajalleni, että hän ottaisi Euroopan parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan tahot mukaan HLBTI-toimintasuunnitelmaa tehtäessä aivan kuten on ehdotettu myös tässä esityksessä, josta tänään keskustelemme. Haluaisin myös reagoida keskusteluun, jota olemme tähän mennessä voineet kuulla. Komissio edelleenkin e, tukee tasa-arvodirektiivin täytäntöönpanoa, kuten aivan oikein huomasitte ja totesitte. Minusta on häpeällistä, että se on ollut vuosia jumissa neuvostossa. Tietänette, että tämä lainsäädäntö edellyttää yksimielistä hyväksymistä. Siksi meidän on saatava kaikki jäsenvaltiot sen tueksi ja kun ilmaisin, että näin monen vuoden jälkeen tämän oltua jumissa, sopimus tarjoaisi mahdollisuuden vahvistettuun yhteistyöhön, teitä ei yllättäne, että jäsenvaltiot niissä reaktioissa, joita sain neuvoston kokouksessa, mutta myös monissa kahdenvälisissä tapaamisissa, joissa otin tämän esille, Jäsenvaltiot totesivatkin, että ne tarvitsevat lisäaikaa, eivätkä halua vahvistettua yhteistyötä, koska kyseessä ovat perusoikeudet. Minä vain välitän teille tämän tiedon ja jatkan asiassa painostamista. Me keskustelemme säännöllisesti tämän direktiivin mahdollisuuksista. Haluaisin, että se etenisi myönteisesti. Vielä viimeinen kommentti. Otitte esille myös vihapuheen verkossa ja yleisemmin. Komissio jatkaa hyvin intensiivistä työtään IT-alan kanssa, jotta voitaisiin saada aikaan vihapuheen voimakas väheneminen. Saataisiin sitä poistettua sosiaalisista verkoista. Me olemme olleet melko menestyksekkäitä. IT-ala tekee, mitä se on omissa toimintatapasäännöissään luvannut ja me jatkamme tätä myös vastaisuudessa minun toimikauteni loppuun. Kiitos. Kiitoksia kovasti komissaari ja keskustelu jatkuu. Annan puheenvuoron Farialle. Olkaa hyvä. Puhemies, arvoisa komission jäsen. MeToo-liikkeen jälkeen tuhannet HLBTI Ihmiset ovat kertoneet Twitterissä muun muassa ja netissä muutenkin kärsimyksistään ja kokemuksistaan. Tälläkin vuosilla EU:ssa ei ole kohtuus, että ihmisiä syrjitään heidän sukupuolensa perusteella tai sukupuolisen suuntautumisensa tai sukupuolipiirteensä takia. HLBT-ihmiset vieläkin velkään eivät nauttia täysin ihmisten vapaasta liikkuvuudesta ja yhtäläistä oikeuksista eu Meidän pitää ryhtyä toimiin eri jäsenvaltioissa ja pyrkiä suojelemaan tätä väestön ryhmää ja heidän perusoikeuksiaan terveyteen, koulutukseen, turvallisuuteen. Tätä taustaa vasten komissaari EUn pitää laatia kunnollinen strategia näiden ihmisten hyväksi, jossa mukana on intersukupuolisten ihmisten tunnustaminen, miten voidaan laatia strategia syrjintää vastaan ja homofobia ja muuta vastaan ja varmistaa, että HLBTI lapsia suojellaan asianmukaisella tavalla. When we talk about LGBT... Kun puhutaan HLBTI-ihmisistä, niin usein unohdamme tämän intersukupuolisten ihmisten osaan. Heitä on syrjitty vuosikymmeniä kehojensa vuoksi. On puhuttu terveysongelmasta, vaikka siinä ei ole mitään terveydellisesti ongelmallista. Tällaiset silpomiset, joita on todet, tehty, ovat järkyttävä asia. On pöyristyttävää, että tällä tavalla rikotaan ihmisen oikeutta omaan kehoonsa. Se, että me olemme niin alttiita muuttamaan pakosta sellaisten lasten kehoja, jotka eivät voi antaa sille myöntymystä, niin vain osoittaa, että me emme kerta kaikkiaan kykene luopumaan tästä binääriajattelusta. On muitakin kuin vain puhtaasti miehiä tai naisia. Intersukupuoliset ihmiset ovat todiste siitä, että ihmisten kategorisoiminen sukupuoliominaisuuksien perusteella on kapea-alaista. Minä mm, seison kaikkien eh, interseksuaalisten ihmisten takana, erityisesti lasten, ja sanon heille, että ette ole yksin. Kiitoksia kovasti, ja sitten Steven. Puhemies, Kollegat, nykyäänkin HLBT-ihmisten oikeuksia ei voi taata EU-ssa. On suuria eroja EU-jäsenvaltioiden kesken. Edelleenkään ei ole mitään kunnollista suojelua syrjintää vastaan, joka perustuu sukupuolisen identiteettiin, sukupuolisen suuntautumiseen tai sukupuolisen piirteisiin ei tunnusteta myöskään naisten tai miesten välistä avioliittoa, mikä kuitenkin Belgiassa on mahdollista. Sitten edelleen sterilisaatio voi olla vaatimuksena jossakin varsinkin 12 jäsenvaltiossa vaaditaan eh, psykologisia tutkimuksia. 21 maassa tehdään kirurgisia toimia intersukupuolisille lapsille. Voidaan kysyä, onko tämä EUn perusoikeuskirjan mukaista toimintaa. Haluan komissio pitää huolehtia siitä, että että HLBTI-ihmisten oikeus otetaan mukaan heidän komission työohjelmaan ja tehdään yhteistyötä eri pääosastojen välillä ja vahvistetaan sitä. Meidän pitää paremmin valtavirtaistaa oikeuksia muun mm. muassa koulutuksessa ja terveydenhuollossa. Ja sitten tarvitaan uusi strategia, jotta voidaan tunnustaa äh, yhtäläiset oikeudet HLBT-ihmisille, näitä oikeuksia pitää edistää. EU-ssa tarvitaan tiedotuskampanjoita näistä väestöryhmistä ja heidän perheistään. Tämän lisäksi EUn pitää taata vapaudet kaikille perheille, myös eh, niin sateenkaariperheille koko EU-ssa. ja viittaan tässä tähän kuuman tapaukseen tuomioistuimessa. Lyhyesti sanottuna on, ei voida hyväksyä sitä, että HLBT-ihmiset edelleenkin eh, jo heitä kohdellaan kuin to, vähempiarvoista kansanosaa. Thank you. Kiitoksia. Ja Ernst, puolitoista minuuttia. Tänään ensimmäistä kertaa meillä on päätöslauselma, joka koskee intersukupuolisten oikeuksia. Oli jo aikakin, sillä tämän aiheen käsitteleminen tabuna mahdollistaa edelleenkin sulkea nämä ihmiset oikeudettomaan pimeään tilaan. Ja silloin muut päättävät, mikä on heille oikein. He katsovat, että erilainen poikkeava on kytkettävä pois. Jopa pienen lapsen on mahduttava malliin. Pyytäisin, että yhdestä asiasta vallitsisi yksimielisyys. Meidän tulisi kaikin voimin toimia sen puolesta, että tällaiset leikkaukset pikkuvauvoilla kielletään kaikkialla, koska niillä voi olla hirvittäviä seuraamuksia, eivätkä ne ole lääketieteellisesti tarpeen. Intersukupuoliset eivät ole sairaita, jotka täytyy parantaa, vaan normaaleja ihmisiä, jotka haluavat päättää itsestään. Jos ähm, on pelättävä sitä, että joutuu naurun kohteeksi. Siitä kai tässä on kyse. Siksi syrjinnän on oltava rikosoikeudellisesti tuomittavaa. Me tarvitsemme myönteistä julkisuutta ja keskustelun normalisointia siitä, onko meillä sopivia merkintöjä asiakirjoissa henkilöasiakirjoissa. Ja meidän pitää vihdoinkin ymmärtää, että ihmiselämä ei ole suuntainen katu. Aguilar, one minute, please. Lopes Aguilar. Komissaria Jurova. Arvoisa komissaari Jourova, moraalinen kysymys. Minä kehottaa komista toimimaan päätöslauselman pohjalta, josta äänestämme torstaina. Olen osallistunut kaikkiin keskusteluihin, jotka liittyvät syrjintään, josta Euroopan kansalaiset kärsivät koskee heidän perusoikeuksiaan ja erityisesti kaiken haavoittuvasti väestöryhmät, niin kuin juuri ihmiset, joita kohtaan on syrjitty ja on jopa, heidät on joko, jopa rikollis, asetettu rikollisen asemaan johtuen sukupuolesta suuntautuneisuudestaan. Tämä koskee myös interseksuaalisia henkilöitä. On todellakin tärkeää, että vaadimme tällaisen luettelon parhaimmista käytännöistä niistä jäsenvaltioista, joissa tehdään jotta ei pitäisi kohdella erilaisia sukupuoliväestöjä minä sairautena. Ja lisäksi e, ei pidä pakottaa ihmisiä ottamaan vastaan tietyn sukupuolen kirurgisin keinon esimerkiksi 2014 äänestäminen Lunacek-mietinnöstä tarvitaan globaalia näkemystä ihmisten oikeuksista, mukaan lukien myös heidän sukupuolinen suuntautuneisuutensa. Ja nyt täytyy sanoa, että äh, lopaan, <clears throat> että pidämme Catch the Eye-keskustelunkin, mutta äh, tämä johtaa siihen, että meidän äh, pitää lopettaa vasta 10 yli puolen yön. Forenza, minuutti. Presidente, considero anche io molto... Minäkin pidän erittäin tärkeänä sitä, mitä juuri täällä kuultiin tässä keskustelussa. Tämä yhteiskeskustelu koskee HLBTI-ihmisten oikeuksia ja intersukupuolisten ihmisten oikeuksia. Aivan kuten Viotti sanoi, niin tämä keskusteluhan on hedelmää siitä, mitä interryhmässä on tehty, eli HLBTI-interryhmässä, ja olen iloinen, että olen voinut myös kantaa korteni kekoon feministinä. On tärkeää minullekin, että me autamme myös trans- ja interseksuaalisia ihmisiä. Tämä on osa naisten vapautusliikettä ja HLBT-ihmisten vapautusliikettä. Aivan kuten Erst sanoi, niin meidän täytyy tuomita kaikenlainen kirurginen toiminta, joka johtaa siihen, että lasten täytyy olla joko tai. Tämä oli erittäin tärkeä keskustelu. Thank you, Mr. Sochnich. Kiitoksia ja Sochnich. Nie ma e, absolutnie żadnego powodu, żeby w Unii Europejskiej ei ole yhtään mitään syytä, miksi EUn pitäisi olla huolissaan ihmisistä, joilla on sukupuolisia vikoja, niin sanottuja HLBTI, XY, mitä ikinä. Tämä on ryhmä, johon kiinnitetään nyt aivan liikaa huomiota verrattuna siihen, mikä se merkitys yhteiskunnassa on tällä ryhmällä on jopa etuuksia, koska äskettäin yhdistyneessä kuningaskunnassa eräs nainen eh, ratsattiin kotona sen vuoksi, että hän kutsui mieheksi jotakuta miestä, joka oli aiemmin ollut mies, kunnes leikkautti pois peniksensä. Totta kai kaikilla on oikeus ajatella, minulla on oikeus ajatella eri tavalla ja ilmaista näkemykseni, ja se, mitä tässä tehdään, on oikeastaan vain pelotellaan ihmisiä ja vasemmisto, joka eh, hallitsee EUta, pyrkii rajoittamaan kritiikkoja ja terrorisoimaan yhteiskuntaa. Thank you very much, Madam President. Komissaari Jourova. Kiitoksia puhemies, arvoisat jäsenet. Puhun nyt tällä kertaa hyvin lyhyesti. Haluaisin kiittää teitä keskustelusta. Parlamentti on osoittanut vahvan sitoumuksensa äh, asiaan ja yritän toimia samoin ilmaisen oman valmiuteni tehdä työtä tässä tärkeässä asiassa. Ja kerron tulevista toimista yksi konkreettinen seikka. Uskon, että meidän pitäisi vieläkin yhdessä HLBTI-ryhmän kanssa arvioida, miten tämä toimintalista toimii, minkälaisia saavutuksia on ollut, mitä pitäisi muuttaa jatkossa. HLBT-ihmisten toimintasuunnitelmassa me saamme uusia tietoja eurobarometrista pian ja uskon, että on hyvin tärkeää, että tapaamme asiantiimolta ja teemme yhteistyötä tähän. Kehottaisin, olen varma, että tästä tulee tärkeä äh, tapaus ja voimme tehdä hyvin yhteistyötä. Finally, Minister Kiitoksia lopuksi ministeri Chamba. Kiitoksia kovasti tästäkin keskustelusta. Se on osoittanut, kuinka paljon työtä vielä on tehtävänä, mutta samanaikaisesti voimme olla ylpeitä niistä askelista, joita olemme ottaneet. Kuten aiemmin sanoin, komissio suhtautuu, neuvosto suhtautuu myönteisesti komission luetteloon ja minä odotan sen täytäntöönpanoa. Ja kun halutaan torjua syrjintää ja väkivaltaa, niin se, mitä olemme sanoneet, on aivan selvää. Eurooppa on suvaitsevaisuuden puolella ja poliitikkoina meidän täytyy sitten nämä sanat muuttaa teoiksi. Kiitos. Thank you. Kiitoksia kovasti. Arvon kollegat, keskustelu on nyt päättynyt. Meillä on yhdeksän päätöslausumaa tämän keskustelun päätteeksi yksi libeltä ja viisi yksittäisiltä ryhmiltä ja äänestys toimitetaan torstai-päivänä. Kiitoksia. Nyt kertoisin kun menen seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on suullinen kysymys kannabiksen käytöstä lääkinnällisiin tarkoituksiin. Tämä kysymys on komissiolle. Äh, sanon, että catch the eye-menettelyä ei pidetä, koska olemme todellakin myöhässä. Ja ymmärrän kyllä, että olette pettyneitä, mutta olen jo kertonut, että tämä menee yli puolen äh, yöhön tämä keskustelu. Minä en äh, ollut paikalla silloin, kun tämä viivästys aiheutui. Pyydän kuitenkin anteeksi. Annan puheenvuoron Suicalle. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. dio Kiitoksia. Viime vuonna suuri osa työstäni täällä parlamentissa on koskenut nimenomaan tutkimusta, ennaltaehkäisevää tutkimusta, joka liittyy syöpäsairauksiin. Ja tässä yhteydessä me olemme kuulleet paljon myös kannabiksen käytöstä lääkinnällisiin tarkoituksiin. Nyt voidaankin keskittyä siihen, että tutkitaan, miten kannabikseen perustuvia lääkkeitä voidaan lisää tutkia ja rahoittaa ylipäätään lääkekannabista. Tiedämme, että juridisesta näkökulmasta tähän suhtaudutaan hyvin kielteisesti ja tulkitaan koko tilannetta hyvin moninaisesti. Tämän päätöslauselman tarkoituksenahan oli toisaalta korostaa kannabiksen käyttöä lääkinnällisiin tarkoituksiin, mutta toisaalta tehdä myös tietoiseksi väärinkäytöstä ja mahdollisesti sen sanktioinnista. Me haluamme, että komissio myös määrittää tuon tetrahydrokannabinolipitoisuuden maksimissaan. Ja me tiedämme, että lääkealan työ on saatava jollakin tavalla myös ohjattua. Siksi pyydämme komissiolta jonkinlaista perustelua, mitä komissio on tehnyt, jotta saataisiin hyviä analyysejä, hyvää tutkimusta rahoitettua, kuinka paljon varoja tähän tutkimukseen on yhdeksännen tutkimuspuiteohjelman rajoissa annettu ja uskooko komissio, että että sääntelykehys on sellainen, että lääkekannabista voitaisiin kehittää. Kysymme myös, aikooko komissio vahvistaa vaatimukset ja päätöslauselmassamme olemme myös vedonneet hallituksiin, jotta ne tekisivät yhteistyötä niin, että saataisiin kunnollinen määritelmä lääkekannabikselle – ja kyse on myös tiettyjen kannabislääkkeiden hyväksymisestä lääkintäkäyttöön Euroopan lääkevirastossa. Kuten kaikki tiedämme, kannabis koostuu eri kannabidioleista ja niitä voidaan käyttää eri oireiden helpottamiseen, krooniseen kipuun, multi nippeliskleroosiin liittyvään spastisuuteen. Ja kun kannabis olisi käytössä lääkinnällisiin tarkoituksiin, tulisi miettiä myös sen rajaamista pois pimeiltä markkinoilta. Ja yksi tärkeä kysymys on alaikäisten käyttö. Aivan erityisen tärkeää ovat myös vanhuksia ja raskaana olevia koskevat määräykset. Olemme nähneet erittäin hyviä näyttöjä tieteellisessä kirjallisuudessa siitä, että kannabista voidaan käyttää lääkinnälliseen tarkoituksiin syöpään, Alzheimeriin, astmaan, kroonisiin kiputiloihin ja kuten jo totesin, multipeliskleroosin liittyvään spastisuuteen. Tämä liittyy myös tiettyihin masennusoireisiin. En halua nyt jatkaa tästä sen enempää. Toivon vain, että lääkevirasto voisi olla äärimmäisen tärkeässä roolissa tietoisuuden lisäämisessä lääkekannabiksen osalta, koska on olemassa paljon ihmisiä, jotka tästä hyötyisivät. Totta kai tarvitaan hyvä perusteellinen analyysi ja hyvää tutkimusta. Nyt poliitikkojemme on yhdistyttävä tässä taistelussa, jotta asia saadaan nopeasti päätökseen. Meidän on puututtava tiukemmin eh, siihen, että lääkekannabis kyetään erottamaan kannabiksen viihdekäytöstä, eli kaikki viihdekäyttö, mikä ei ole lääkekäyttöä, tulee selvästi sulkea pois. Kiitoksia nyt puheenvuoron saa komissaari Jourova. Viime vuosikymmeninä olemme nähneet, että äh, suuri yleisö on kiinnostunut yhä enemmän ja enemmän myös kannabispohjaisista hoidoista ja siitä, että kannabista käytetään lääke, lääkintätarkoituksiin. Äh, tästä asiasta on keskustellut äh, useissa, useiden sairauksien yhteydessä, posttraumaattisen stressin yhteydessä, MS-taudin ja niin edespäin yhteydessä. Haluaisin korostaa ensinnäkin eroa ei-lääkinnällisen kannabiksen käytön, käytön ja toisaalta kannabispohjaisten lääkkeiden käytön välillä. Kun puhutaan sääntelystä, niin EUn lähestymistapa on aika rajallinen. Tämä kuuluu kansallisvaltioiden toimivaltaan. Kukin jäsenvaltio voi itse päättää, onko tällainen lääkinnällinen käyttö laillista meidän täytyy kuitenkin pitää huoli siitä, että puitteistot ovat riittävän vahvat. Markkinointimyyntilupa annetaan ainoastaan sellaiselle tuotteelle, jonka laatu, turvallisuus ja tehokkuus on arvioitu ja on tehty riskiarviointi asianmukaisella tavalla. Sen jälkeen kun lääke on, tai lääke, lääkeaine on annettu pantu myyntiin, sitä koko ajan, siihen noudatetaan jatkuvaa lääkevalvontaa, myös siis kannabispohjaisiin lääkkeisiin. Miten EU voi myötä vaikuttaa tähän keskusteluun siis? No, tietysti keskustelu ja tieteellinen neuvo ovat esimerkki EUn lisäarvosta. Myös koordinaatio eri virastojen välillä on erittäin tärkeää. Nyt puhun näistä teidän esittämistäni kysymyksistä. Ihan lähtökohtaisesti haluan sanoa, että tutkimusta tarvitaan enemmän äh, kannabiksen turvallisuuden tai kannabinoidipohjaisten äh, hoitojen turvallisuudesta. Äh, tällaista tutkimusta sille annetaan rahoitusta Horisontti 2020 ohjelmasta vuosien 2019-2020 välillä Tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelmasta EU on rahoittanut vastaavia hankkeita. Yli 40 miljoonaa euroa on omistettu tutkimukselle, joka koskee kannabista ja pohjaisia yhdistelmiä. Me haluamme rohkaista innovaatiota ja tutkimusta Euroopassa ja jatkamme tällä tiellä. Uusi puiteohjelma Horisontti Eurooppa Siinä komissio aikoo tukea jatkossakin tutkimusta mukaan luettuna innovatiivisia alueita, kuten uudet, uusia hoitoja. Sitten teidän toinen kysymyssarjanne. Ensinnäkin sanoisin, että terveydenhoitoon liittyvät asiat ovat hyvin mutkikkaita ja päätöksen tekevät jäsenvaltiot. EUn sääntelypuite farmaseuttisia aineita silmällä pitäen sisältää muun muassa lääkeaineiden hyväksymiseen mukaan luettuna kannabispohjaiset silloin, kun niiden turvallisuus on vahvistettu. Muut kannabiksen, muu kannabiksen käyttö kuin lääketieteellinen on puhtaasti jäsenvaltioiden toimialaa, mutta totta kai EUkin myötä vaikuttaa keskusteluun. EUn huume, huumeiden ja riippuvuusvalvontavirasto on laatinut suuntaviivoja kannabispohjaisten aineiden käytöstä ja virasto on myös julkaissut tekstin kannabiksen ja kannabinoidien käytöstä. Kyse oli tällaisesta asiakirjasta, jossa oli kysymyksiä ja vastauksia politiikan tekijöiden tueksi. Ja kolmas kysymyksenne, no siihen liittyen korostaisin sitä, että sellainen kannabis, joka ei ole tarkoitettu lääkekäyttöön, kuuluu nimenomaan jäsenvaltioiden harteille. WHOlla on asiantuntijaryhmä, joka keskustelee muun muassa näistä psykoaktiivisista aineista ja mm, sen päätelmät tullaan ottamaan huomioon myös tuotepohjaisesti lainsäädännössä. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Liiselle puolitoista minuuttia. Kiitokset rouva puhemies, hyvät kollegat. Kannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin on järkevää. Tuotteet voivat auttaa potilaita silloin, kun muut lääkkeet eivät auta tai eivät auta riittävästi. Meidän pitää varoa keskustelussa kahta ääripäätä. Toinen ääripää on kuten Pavlovin koirilla se reaktio, että kun kuullaan sana kannabis, sanotaan, oi sehän on vaarallista, kamalaa, laitonta huumetta, pitää vastustaa kun sitä käytetään lääketieteellisesti valvottuna, tämmöinen Pavlovin koirarefleksi ei ole sopiva. Toisaalta taas pitää varoa sitä, että potilaat eivät kehitä sellaista suhtautumista, kuten minä lääkärinä kerran eräältä potilaalta kuulin. Hän totesi, että näihin selkäkipuihin auttaa vain jointti ilman, että asia on ensin kunnolla edes tutkittu, että lääkäri ehkä antaisi muitakin vinkkejä selkäkivun hoitamiseen. Eli tämä pitää kaikki nähdä säännellyissä puitteissa hoitaa säännellyissä puitteissa ja varovaisesti. Ja olen ehdottomasti samaa mieltä päätöslauselman kohdan 14 kanssa, että aivan kuten muidenkin lääkkeiden kohdalla, tämä pitää tehdä hyväksyntämenettelyn kautta. Me emme voi noin vain sanoa teollisuudelle vapaita käsiä myöntämällä, että tehkää näin ja kyllä markkinoita on. Toivottavasti tämä koko päätöslauselma saa huomenna laajan enemmistön tuen. Kiitos. Kiitoksia Balas, kaksi minuuttia. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Minulla oli lihaskipuja ja Ranskassa kävin tapaamassa sitä neurologia ja ainoa asia, minkä hän minulle sanoi, että polttakaa hiukan haasista. Ongelma on siinä, että polttaminen on huono terveydellä ja sitten haasis on kielletty Ranskassa. Älkää uskoko, että kaikkialla Euroopassa voi käyttää lääkekannabista. Se ei ole totta. CPD-molekyyleja. Me tarvitsemme eurooppalaiset puitteet asiaa. Tätä kannalta katsottuna on hyvin tärkeää, että komissio voisi antaa selkeitä ohjeita jäsenvaltio. Toinen asia, jonka sanoisin, liittyy siihen, että päätöslauselma on selkeä sikäli, että juuri lääkärit määräävät Hanna, Se on hyvin tärkeä kysymys. Ei ole kyse siitä, että kuka tahansa voi käyttää kannabista, vaan todellakin hoitava lääkäri ainoastaan voi todeta, että kannabis voi auttaa ja sitä voidaan käyttää tiettyjen kipujen äh, hoidossa potilaiden kohdalla mutta sitten on tiettyjä tarkistuksia, joita on tehty, erityisesti konservatiiviedustajilta, jotka puhuvat vain lääkinnällistä käyttöä. Se ei ole aivan totta kuitenkaan, koska tiedetään, että eh, esimerkiksi kun määrätään erilaisia pomadeja tai yrttejä, ne voivat olla paljonkin tehokkaampia tai kohdennettuja kuin kuin lääkkeet, joita kaikki eivät kestä. Tietysti tarvitaan lääkkeitä ja niitä pitää kontrolloida, mutta pitää luottaa myös lääkäreihin, joka voi määrätä muitakin hoitoja ja tämän suuntaisen tarkistuksen ryhmäni tulee tekemään jotkut hoidot sopivat paremmin tiettyihin sairauksiin ja tietyille henkilöille. Me puhumme siis tässä vain lääkekannabiksen käytöstä ja CBD-molekyylistä eikä virkistyskäytössä käytetystä huumeista. Emme halua, että vain isot farmalaitokset hyötyvät tästä. Kiitoksia ja Krupa. E, popieram nie tylko poszukiwanie nowych. Niin, on hyvä, että tutkitaan uusia lääkkeitä ja tuen sellaista profylaktista käyttöä, sen tulisi olla koko terveydenhoidon perusta. Terveydenhoidon ei pidä perustua ainoastaan riskitekijöiden poistamiseen. Kun puhutaan tutkimuksesta ja kehityksestä ja lääkekannabiksen tutkimuksesta, niin se on lähes nollaa. Ja kun puhutaan kannabiksen käytöstä, niin ää, äh, sille ei ole paljonkaan tieteellistä näyttöä. Meidän tulisi tehdä kliinisiä tutkimuksia THC ja CBDn käytöstä ennen kuin otamme kannabikseen yleiseen käyttöön, siis lääketieteellisen. Erityisesti jos THC-pitoisuus on kovin korkea, niin se ei ole kauhean vastuullista toimintaa tai ei ainakaan näytä siltä. Eli ennen kuin näitä aineita aletaan käyttää normaalina lääkkeenä, niin ne tulisi testata kliinisesti. Ja tietysti asia on niin, että kun puhutaan lääkkeiden sivuvaikutuksista, niin sehän on aivan, sillähän on aivan päinvastainen vaikutus kuin profylaktisella käytöllä, ja lääkkeitä täytyy aina käyttää vain vahvemmin ja vahvemmin. Seuraavaksi Flanagan, olkaa hyvä. Support, I support most of this. Olen tuen suurta osa tästä tekstissä. Meidän pitää lainsäädännön kautta tukea sitä, että lääkekannabiksen käyttöä voidaan toteuttaa. Tarvitsemme sellaisen tilanteen, missä ihmiset, jotka haluavat hoitaa lapsiaan ja joutuvat kuusin kertaa joutunut matkastamaan alkomaihin saadakseen tätä lääkettä. Heidän pitäisi saada tätä lääkettä paikallisesti, jos tarvitsevat sitä ja heidän pitäisi saada lääke kotinsa. Tavaroiden ihmisten liikkuvuuden pitäisi olla unionin kulmakiviä. Nyt myös tämän lääkeen liikkuvuus pitää toteuttaa. Vera ja hänen miehensä Paul ovat tavanneet tuhansia ihmisiä kertoneet, että lääkekannabis todellakin voi auttaa heidän yhdeksänvuotias tyttärensä, ei kärsi eh, kohtauksista ja eikä näin ollut vankilan. Hänellä on nyt tulevaisuus. Me tarvitsemme tällaisen tulevaisuuden kaikille niille, jotka tarvitsevat sitä päätöslauselma jossakin määrin voi auttaa tässä. Kiitoksia. Thank you. And now... Kiitoksia ja komissori, komissori Jourova. President Honorable. Arvon puhemies, hyvät jäsenet, haluaisin kiittää teitä tästä kiintoisesta keskustelusta. Haluaisin vain pikaisesti vakuuttaa teille, että komissio jatkossakin tukee niitä toimia, jotka lisäävät meidän tieteellistä ymmärrystämme ja pyydämme tietysti, haemme jatkuvasti rakentavaa neuvoa tästäkin asiasta. Kiitoksia, keskustelu päättyy. Meillä on yksi päätöslauselma. Envi-valiokunnalta äänestys toteutetaan huomenna. Nyt mennään suulliseen kysymykseen, joka koskee ihmisen ituradan perimän muuttamista. Ja annan puheenvuoron esittelijälle kahdeksi minuutiksi. Mikolasit, olkaa hyvä. Vážená pani komissaarka, vážená predsedajúca, kollegoja, kollegi. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat kysymys, jonka olemme komissiolle ja neuvostolle tänään esittäneet, on oleellisen tärkeä, ei pelkästään ajatellen yhteiskuntamme vastaista kehitystä, vaan koko ihmiskunta. Ihmisen ituradan perimän muuttaminen ei koske pelkästään kapeaa ryhmää yksilöitä, jotka ovat toimineet tieteen kehityksen hyväksi, vaan se koskee meitä kaikkia perimän muuttamisteknologialla on vallankumouksellisia mahdollisuuksia parantaa sairauksia, mutta pitää kuitenkin erottaa se voimakkaasti siitä, että lähdetään muuttamaan alkioiden perimään, missä voi olla vakava riski tahattomille haitallisille vaikutuksille, ei pelkästään yksilöille, vaan myös heidän jälkeläisilleen periytyvät geneettiset muutokset voisivat johtaa kaikissa tulevissa sukupolvissa näkyviin muutoksiin ja tällainen menettely heikentää vakavasti ihmisarvoa. Kiinalainen tutkija He Jiankui on yllättäen kertonut ensimmäisestä ituradan genomin muokkauksen kliinisestä käytöstä ja äh, hän on herättänyt vahvan kansainvälisen huomion, eikä tässä voida keskittyä puhumaan pelkästään äh, turvallisuudesta ja tehokkuusta, tehokkuudesta, kun on kyse ikään kuin muunnelluista vauvoista käsillä ei ole pelkästään se miten, vaan ennen kaikkea myös se mitä tässä tehtiin. Ihmisen ituradan perimän muuttamiseen on olemassa kansainvälinen kielto juuri siksi, että se on ihmisen arvokkuutta vastaan. Tällainen geneettinen perimään puuttuminen sisältää huomattavia riskejä. Tällä on hyvin laajat vaikutukset, eikä tätä voida jättää pelkästään tiedeyhteisön itsesääntelyn varaan. Julkinen luottamus on hyvin merkittävä osa ja siksi tarvitaankin laajaa julkista keskustelua tieteellisen perustan pohjalta. Me pyydämme, että komissio toimii hyvin johtavasti, ajaa globaalia kieltoa ihmisen itureudan perimän muuttamiselle ja luo foorumin, jossa myös julkisesti voidaan käydä tätä koskevaa keskustelua. Kiitoksia nyt puheenvuorossa ministeri Chamba neuvoston puolesta. Puhemies, arvoisat parlamentit, haluaisin kiittää tilaisuudesta keskustella kysymyksistä, jotka liittyvät ihmisniituradan perimän muuttamiseen ja kiitän parlamentin jäseniä, jotka laativat tämän kysymyksen ja ovat pitkään omistautuneet aiheelle, jolla on eettisiä seurauksia johtuen siitä, että tiedämme yhä enemmän ihmisen DNAsta perimästä. Olen hyvin tietoinen hiljattaisesta valitettavasta tapahtumasta, johon täällä viitattiin johon viitataan kysymyksessä, joka on herättänyt laajaa tietoisuutta. Seurauksesta syntyy siitä, että on mahdollista muokata ihmisten perimää. Tässä viitattiin klinisiin kokeisiin, joissa perimän muokkaamista käytetään hoidossa, jos ihmiset kärsivät vakavista sairauksista tähän perusten ymmärrän, että olemme samaa mieltä siitä, että suurempi tieto ihmisen perimästä ja erityisesti sairauksien geneettisistä syistä voivat vaikuttaa siihen, että voidaan lieventää inhimillistä kärsimystä, kun saadaan käyttöön uusia hoitomuotoja. Toisaalta olen vahvasti vakuuttunut siitä, että tunnemme suurta huolta riskeistä, jotka liittyvät siihen, että manipuloidaan tulevien sukupolvien geeniperimää. Tässä yhteydessä haluaisin muistuttaa keskustelusta ja et, seurauksista, kun on mahdollista manipuloida ihmisten perimää. Tätä keskustelua on käyty jo joitakin vuosikymmeniä. Poliitikot tiedemiehet ja tutkijat ovat hyvin tietoisia tilanteesta. Tämä on johtanut lainsäädännöllisiin ja muun tyyppisiin aloitteisiin ja tiukasti säännellään ihmisen perimän muokkausta ja erityisesti koskien ihmisen ituradan perimän muuttamista aivan niin kuin parlamentin jäsenet haluaisin viitata lainsäädäntöpuitteisiin unionissa, aivan erityisesti lainsäädäntöön, joka koskee lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita, jossa annetaan tiukat säännöt siihen, miten miten kohdellaan ihmisten perimää somaattisessa tarkoituksessa ja estetään ituradan muutokset. Haluaisin kiinnittää kaikkien huomion unionin perusoikeuskirjaan ja ensimmäinen periaate siinä on ihmisarvo ja se estää selkeästi rodun jalostusmielessä kä- tai, tai toimenpiteet. Täällä viitattiin tällaiseen ja tämä on laitonta EU:ssa. Kysymys liittyy tulevaan toimintaan tällä saralla. Kannattaa panna merkille, että perussopimukset, tietysti 160 artikla, kohta 7 perussopimuksessa antaa jäsenvaltioille toimivallan lääkehoidossa geenimuokkaus hoitomuotona, sitä pitäisi säännellä jäsenvaltioiden tasolla. On vakuuttunut siitä, että Euroopan komissiolla on ainoa aloitteenteko-oikeus unionissa – seuraa tätä kysymystä tarkasti ja tulee tarvittaessa laatimaan tarvittavia lainsäädäntöehdotuksia Romania puheenjohtajavaltiona ja varmasti tulevatkin puheenjohtajavaltiot ovat valmiit antamaan aseman tällaisten ehdotusten tarkastelulle. Kiitän huomiosta. Thank you. Kiitoksia kovasti. Ja nyt Jourova. Puhemies, hyvät jäsenet, Komissio on tietoinen niistä eettisistä ja juridisista seurauksista, joita ituradan muuttamiseen viime, viimeisiin kehityskulkuihin saattaa liittyä. Kansainvälinen yhteisö, muun muassa kansalliset tiedeakatemiat ja OECDn työryhmä, joka koskee bioteknologiaa, nanoteknologiaa ja konvergointiteknologiaa, ovat tarkastelleet, erityisesti viimeksi mainittu, ovat tarkastelleet nimenomaan iturata teknologian eettisiä kysymyksiä. Ja me tietysti haluamme jatkuvasti valvoa tätä toimintaa. Euroopan unionin tasolla EUn puiteohjelma tutkimuksen ja kehityksen edistämiseksi ja EUn kliiniset kokeet ja samoin kuin ne lainsäädäntömme sisältävät osioita, joissa kielletään tämänkaltaiset toimet. EUlla on myös vankka sääntelypuitteissa, joka koskee lääke, lääkkeitä. Ja sen taustalla ovat Oviadon yleissopimuksen ää, näkemykset. Ja ne suojelevat ihmisoikeuksia biolääketieteen alalla. 1398-2017 laki säätää, että että tehokkuus ja turvallisuus ja laatu kriteerit on aina otettava huomioon, samoin kuin keskitetty myyntilupajärjestelmä. Kuitenkin kun sovelletaan iturataa, teknologioita, in vitro, hedelmöityshoidoissa ovat jäsenvaltioiden heiniä. Komissio tekee kansallisten viranomaisten kanssa työtä, jotta vahvistaa, voidaan vahvistaa valvontaa uusien teknologioiden saralla, kun puhutaan kudoksista ja soluista. Riippumaton eurooppalainen neuvoantava ryhmä etiikan saralla tekee tällä hetkellä suuntaviivoja Iturata-teknologiasta ja pohtii muun muassa sen eettisiä implikaatioita. Me tietysti haluamme ottaa huomioon myös EUn yleisen asenteen, joka koskee Iturata-teknologiaa. Ja jatkuvasti kartoitamme sitä, kuinka ähm, tällainen teknologia hyväksytään. Ja me haluamme aina ottaa huomioon myös tällaisten hoitojen äh, sosiaaliset ja eettiset kysymykset. Kiitoksia kovasti. Muistuttaisin teitä siitä, että mitään catch the eye-menettelyä ei ole. Liise, minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Moderni geenitekniikka tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia, joita on hyödynnettävä, mutta tämän täytyy tapahtua eettisesti perustelluissa rajoissa. Emmehän me halua, että kaikkea, mikä on teknisesti mahdollista, myös lähdetään tekemään. Ja nämä kokeet, joita kiinalainen He Jiankui esitteli marraskuun huippukokouksessa, ovat vastuuttomia. Tässä puuttuminen ihmisen iturataan on yleisesti ottaen vastuutonta. Olen iloinen siitä, että tiedeyhteisö on reagoinut tähän voimakkaasti, mutta siinä täytyy nyt olla johdonmukainen. Meidän on todellakin vedettävä tiukat rajat, joissa myös pysytään. Haluan kiittää ehdottomasti neuvostoa tästä perusoikeuskirjatulkinnasta, joka minusta on aivan oikea. Se on tärkeää kuitenkin saada se myös ihmisten päähän, että perusoikeuskirja kieltää tällaisen väärinkäytön. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta vastaava ei tapahdu uudelleen. Kiitoksia ja paljon. Oui, euh, soyons en effet euh, rigoureux. Niin, meidän pitää olla todellakin kurinalaisia. Ensimmäinen asia tässä on, että me emme tiedä täsmällisesti, minkälaisia tutkimuksia Kiinassa on tehty. Mitään ei ole tietysti voitu todistaa, ja ei ole todistettu hänen väitteitään, joten kehotan nyt varovaisuuteen. Tällä hetkellä emme voi juosta tällaisten ilmoitusten perässä. Toinen seikka, tietenkin Meillä on perusoikeuskirja voimassa EU-ssa ja tarvitaan jossain kohtaa sen mukaiset lainsäädäntöpuitteet tähän, ja jossa kielletään tietyt käytännöt, jotka voivat olla todellakin vaarallisia. Sitten toinen seikka, joka ironisesti tämä kiinalainen tutkija väittää, että on käyttänyt tätä CRISPR-Cas9 sitä kuitenkin, me itsekin, olemme, itsekin käytämme uusissa teknologisissa ja sanotaan, että siihen näytyy minkä